Um, good afternoon, colleagues. Um, and welcome to the exchange of views with... Hyvää iltapäivää, hyvät kollegat. Tervetuloa tänne näkemysten vaihtoon. Kiitoksia siitä, että tulitte tänne paikalle. Edustaja Mikkaarikin myös, äm, joka, joka on ministeri Federica Gidin asemesta täällä paikalla. Ja on hyvin tavanomaista, että jokaisen puheenjohtajakauden alussa toivottaa tänne tervetulleeksi juuri meidän asioistamme vastaava ähm, ministerineuvoston jäsen. Tämä on tietysti hieman myöhemmin kuin tavallista, sillä olemme tässä järjestelleet uudelleen parlamenttiamme, mutta tervetuloa kuitenkin tänne ja mielellämme kuuntelen sitä, mitä haluaisitte saada aikaiseksi vuoden loppuun mennessä.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 keskiöön tässä toiminnassamme. Olemme halunneet ylittää perinteisen ristiriidan kuluttajien ja yritysten välillä ja löytää tasapainon säädös, säädöksissä. Olemme halunneet edistää neuvotteluja erityisesti mitä tulee tuote turvallisuuteen ja markkinavalvontaan on hyvä esimerkki tästä. Mitä tulee meidän työohjelmaamme, niin haluaisin ensin kertoa näistä aloitteista, jotka liittyvät suoraan kuluttajan suojaan. Olemme keskittyneet toimimaan kahdella rintamalla. Toisaalta olemme keskittyneet vireillä oleviin lainsäädäntöehdotuksiin. Tarkoituksena olisi viedä mm, myönteisessä hengessä eteenpäin neuvotteluita ja antaa sillä tavoin kuluttajille tärkeitä uusia oikeuksia. Toisaalta olemme yhtä lailla keskittyneet edistämään eurooppalaista kuluttajasuojaviranomaisten järjestelmää, joka luotiin vuonna 2004 eurooppalaisella asetuksella 2006. Ja tälle aiheelle omistimme konferenssin eh, Euroopan unionin yhteistyöstä kuluttajasuojan alalla, joka järjestettiin Roomassa 7. ja 8. heinäkuuta. Ja olemme pystyneet huomioimaan, kuinka tärkeä eh, tämä viranomaisjärjestelmä on eh, kuluttajan suojan lainsäädännön täytäntöönpanossa. Tässä on kyse niin kutsutusta CPC-järjestelmästä, kuluttajasuojayhteistyöjärjestelmästä. Olemme halunneet vahvistaa CPC-järjestelmä ottaen huomioon sen, että digitaaliset markkinat ovat kehittymässä. Netti kauppa ei pysty kehittymään, nettikaupan täytyy kehittyä ja meidän täytyy varmistaa kuluttajan suoja erityisesti rajat ylittävissä tapauksissa. Tämä kuluttajansuojan verkosto on saavuttanut jo käsin kosketeltavia tuloksia valvonta, ennaltaehkäisy ja torjuntatyössään. Mitä tulee vireillä oleviin lainsäädäntöehdotuksiin, haluaisin ensinnäkin e, kertoa teille, missä vaiheessa olemme neuvotteluja tuoteturvallisuusasetuksessa yhdessä markkinavalvonta-asetuksen kanssa – Tämähän on yksi yhtenäinen lainsäädäntöpaketti. Tässä yhteydessä haluaisin kiittää lämpimästi esittelijää Kristel Schaldemosea ja kaikkia hänen kollegoitaan, jotka ovat tehneet kaikkensa, kun he ovat valmistelleet ja tukeneet tätä sopimusta parlamentin ensimmäisessä käsittelyssä viime huhtikuussa. Uskomme, että tämä tekstin voi pian hyväksyä myös uusi parlamentti. Parlamentin äänestystulos on vahvistanut meitä siinä, että haluamme uudelleen käynnistää työt neuvostossa. Nehän ovat olleet pysähtyneenä melkein vuoden ajan. Tämä on kuitenkin kysymys, joka on meidän mielestämme prioriteetti ja se on tärkeä osa lainsäädäntöpakettia, joka siis sisältää myös asetusehdotuksen, joka käsittelee markkina- ja tuotevalvontaa. Me tiedämme, että meillä on ollut ongelmia tässä made in kysymyksessä, alkuperämää kysymyksessä, mutta haluamme yrittää saada aikaan kompromissin neuvostossa. Teemme kaikkemme, jotta pattitilanne, joka liittyy seitsemän artiklaan, voitaisiin ylittää ja löydettäisiin kompromissi, jonka kaikki voivat hyväksyä. Yksi edistysaskel on jo tehty, kun kuluttajatyöryhmä aloitti jälleen työnsä 16 syyskuuta ja saman aikaan 7. lokakuuta aloittaa kilpailukyky- ja kasvutyöryhmä työn, ryhmä työnsä. Nyt haluaisimme tarkastella parlamentin hyväksymää tekstiä, kunhan olemme varmoja, että tämä teksti hyväksytään myös tällä uudella parlamentin kaudella. Siksipä odotamme valiokunnan ja koordinaattoreiden muodollista vahvistusta tälle edellisen kauden hyväksymälle tekstille. Ja tältä pohjalta aiomme sitten muodotoilla kompromissin Liettuan puheenjohtajuuskauden tulosten pohjalta. Ja olemme myöskin pyytäneet komissiolta teknisen analyysin seitsemän artiklan vaikutuksista ja komissio on luvannut hyvin pikaisesti meillä sellaisen tehdä ja kuluttajatyöryhmä tarvitsisi tällaisia uusia analyysejä, jotta voitaisiin edistää teknisellä tasolla tätä työtä. Tämä on tärkeä asia, jotta voitaisiin saavuttaa yhteisymmärrys neuvostossa ja tätä me toivomme yhteisymmärrys tämän puheenjohtajuuskauden loppuun mennessä. Nyt menen toiseen asiaan, josta neuvotellaan tällä hetkellä, nimittäin pakettimatkadirektiiviin. Tässä meidän tavoitteemme on puheenjohtajuuskauden loppuun mennessä päästä poliittiseen yhteisymmärrykseen tällaista yleisestä asiakirjasta, joka voi sitten helpottaa sopimuksen aikaansaamista toisessa käsittelyssä parlamentissa. Työt etenevät työryhmässä hyvin ja olemme ottaneet huomioon myös parlamentin tarkistuksia. Keskityimme heti tehokkaimpien ratkaisujen löytämiseen, jotta voisimme ratkaista ongelmat, jotka liittyvät soveltamisalaan ja insolvenssisuojaan. Yritämme parantaa näitä määräyksiä niin, että niistä tulisi tehokkaita, mitä tulee oikeusturvaan ja myös tasapainoisempia niin, että vastuu jakautuisi tasaisemmin yritysten välillä. Erityisesti haluan ylläpitää eri, erotusta pakettimatkojen ja matkailijapalvelujen välillä – jotta taakka ei olisi liian suuri tämän alan yrityksille ilman, että kuluttajansuoja kuitenkaan tästä kärsii. Sitten keskitymme myöskin harmonisointiin hyvin käytännönläheisesti, emmekä ideologisesti. Haluaisimme yrittää saada aikaan mahdollisimman suurta harmonisointia ensimmäiset keskustelut kuluttajatyöryhmässä ovat äh, aiheuttaneet sen, että olemme hyvin luottavaisia edistysten suhteen. Kun meillä on mahdollisuus siihen, niin aloitamme epäviralliset äh, keskustelut parlamentin kanssa. Tässä yhteydessä odotamme parlamentin vielä, että se nimittää uuden esittelijän. Ja nyt haluan kertoa aloitteista, jotka liittyvät tekniseen harmonisointiin ja erityisesti vireillä oleviin lainsäädäntöehdotuksiin. Italian puheenjohtajuuskausi kiinnittää suurta huomiota e call asetuksen jolla on erittäin tärkeä rooli, jotta voitaisiin merkittävästi vähentää loukkaantuneiden ja kuolleiden määrää liikenneonnettomuuksissa tämän äh, hätäpuhelujärjestelmän kautta 112 äh, numeroon voidaan myöskin vähentää kustannuksia, jotka liittyvät äh, liikennonnettomuuksiin ja aiheuttamiin ruuhkiin, parantaa pelastustoimintaa ja myös liikenneturvallisuutta. 26. toukokuuta kilpailukykyneuvosto hyväksyi yleisen tekstin Kreikan puheenjohtajuuskauden aikana, joka on pohjana tuleville neuvotteluille parlamentin kanssa. Italian puheenjohtajuuskaudella aiomme aloittaa mahdollisimman pian neuvottelut parlamentin kanssa, jotta pääsemme yhteisymmärrykseen toisessa käsittelyssä. Tässä yhteydessä haluaisin kiittää ähm, tehdystä työstä edustaja Senalovaa ja toivottavasti pystymme hänen kanssaan käymään hedelmällistä vuoropuhelua niin, että voimme hyväksyä yhteisen tekstin. Sitten meillä on ö, asetusehdotus liittyen ajoneuvojen uudelleenrekisteröintiin. Neuvosto ei tässä ole vielä päässyt yhteisymmärrykseen, koska useat jäsenvaltiot ovat pelänneet, että tällä voisi olla kielteisiä vaikutuksia kansalliseen verotusjärjestelmään. Me tässä odotamme vielä komission tutkimuksen tulosta. Tutkimus tarkastelee mahdollisia verotuksellisia ja hallinnollisia vaikutuksia kansallisella tasolla. Näiden tulosten pohjalta yritämme saada aikaan yhteisymmärrystä jäsenvaltioiden kesken niin, että pystymme aloittamaan neuvottelut parlamentin kanssa ja hyväksymään ehdotuksen ensimmäisessä käsittelyssä. Muistutamme myös siitä, että aiomme jatkaa töitä neuvostosta näistä seuraavista asetusehdotuksista, nimittäin asetusehdus liittyen köysiratoihin, asetusehdotus liittyen henkilösuojaimiin ja samoin asetusehdotus liittyen kaasulaitteisiin. Tarkoituksena on päästä yhteiseen kantaan niin, että Latvian puheenjohtajuuskaudella voidaan aloittaa neuvottelut parlamentin kanssa. Kiitoksia mielenkiinnosta ja mielelläni vastaan kysymyksiin ja kerron teille yksityiskohtaisemmin näistä aiheista. Well, that was a very detailed summary of all the work that is... Tämä on erittäin yksityiskohtainen katsaus siihen työhön, jota puheenjohtaja maa ja valiokunta tulevat yhteistuomin tekemään. Kiitoksia siitä. Puhelistallani on toistaiseksi vain yksi jäsen, joten mikäli joku muukin haluaa puheenvuoron, niin ilmoittautukaan. Andreas Schwab kansanpuolueesta puhuu. Ministerin Kiitos ja lämpimät kiitokset valtiosihteerille siitä, että hän on suhteellisen kauan Eurooppa-väälien jälkeen tullut pitkän ajan jälkeen tullut puheenjohtajakauden alkamisen jälkeen valiokuntamme kuultavaksi. Kiitän teitä siitä, että te ja teidän joukkueenne on erittäin innostunut tekemään työtä ja toivotankin neuvostolle teidän johdollanne onnea ja menestystä. Voisin viitata johonkin seikkoihin, jotka te mainitsitte puheenvuorossanne. Te menette syvälle yksityiskohtiin Monet kansallisen tason ministerit ovat suorastaan hieman hämmästyneitä siitä, kuinka vaikeita teknisiä aiheita täällä käsitellään. Ja yksi aihe, johon haluaisin paneutua, liittyy tähän IKOL-järjestelmään 112 hätänumeroon. Tämä on erittäin tärkeässä roolissa teidänkin puheenjohtajakaudellanne. Carlos Coelhon kanssa, joka juuri nyt ei ole paikalla, olemme keskustelleet siitä kysymyksestä, miksi neuvosto valitettavasti Monessakin suhteessa halusi muuttaa parlamentin ehdotusta. En ymmärrä, miksi muutokset ovat tarpeen, koska oikeastaan me uskomme, että ehdotus numeron 112 käyttöön ottamiseksi ka- kaikille Euroopassa oli erittäin hyvä. Matkailijat menevät Ranskaan, Italiaan tai minne tahansa voivat kaikki kä- käyttää numero 112. Miksi neuvosto yhä uudelleen ja uudelleen on lykännyt tämän käyttöönottoa Euroopan laajuisesti? Voisitteko kommentoida tätä? Toiseksi sitten nämä pakettimatkadirektiivin liittyvät kysymykset, jotka te mainitsitte. Kyse tärkeästä matkailun alasta Euroopassa ja Irlanti on yksi suuria matkailukohteita Euroopassa ja maailmanlaajuisesti. Kysynkin, aikooko neuvosto käydä keskusteluita siitä, kuinka tämä pakettimatkadirektiivi yhtäältä liittyy matkusten oikeuksia koskevan direktiivin ja muihin alan direktiiviin, koska on olemassa kokonainen joukko matkailujen yrittäjiä ja matkatoimistoja, jotka lukevat kaikki lakitekstit yhteensä siten, että tästä syntyy suuria ongelmia matkailulle esimerkiksi Italiassa. Ja matkailijat, jotka haluavat varata matkaan, haluavat varmuutta ja haluamme, että kuluttajien suoja toteutuu ja kuluttajilla on suuri valinnan mahdollisuus, mahdollisuus valita eri vaihtoehtoja kohta päätän puheenvuoroni. Pyydän anteeksi, rouva puheenjohtaja. Te viittasitte tuoteturvallisuusdirektiiviin ja koko tähän pakettiin ja kompromissipyrkimykseen. Tämä on erittäin hieno pyrkimys. Kysyisin, onko käyty keskusteluita siitä, miltä kompromissi voisi näyttää? Kompromissina pyritään, mutta kukaan ei sanonut, miltä tämä kompromissi voisi näyttää. Tämä oli aivan konkreettinen kysymys tähän seikkaan. Eli onko mitään keskustelua käyty? usko, että mitään tulosta ei vielä syntynyt, mutta onko asiasta edes keskusteltu, minä haluaisin tietää. And one more question from Anna-Maria Corazza. Anna-Maria Corazza-Bilt. Seuraavana, olkaa hyvä. Kiitoksia. Hyvä puheenjohtaja. Puhun Italia, Italian puheenjohtajakauden vuoksi. Äh, Kiitoksia valtavasti tästä esityksestä. Nämä ovat erittäin tärkeitä asioita, äh, jotka olivat meille tärkeitä myös edellisellä kaudella. Äh, minä nyt haluaisin hiukan provosoida ja kysyä, että mikä on Italian puheenjohtajakauden visio, koska talouskehitysministeri joka ei vastaa sisämarkkinoista, on mielestämme ristiriita. Se, minkä puolesta me taistelemme, on, että olemassa olevan potentiaalin kehitys, tämä potentiaali on olemassa. Komissio tuli tänä aamuna kertomaan meille, kuinka paljon maksaa se, että meillä ei ole sisämarkkinoita, kuinka paljon työpaikkoja, kuinka paljon kasvun puutetta ja kilpailukyvyn puutetta. Jos tämä ei ole talouskehitystä, niin tästä maksavat joka päivä Euroopan kansalaiset eh, eh, että on vielä kaksinkertaista säädöntelyä, kaksinkertaista sertifiointia, koska tavaroiden, palveluiden ja pääomien ja työntekijöiden vapaa liikkuvinen kohtaa joka päivä vielä esteitä. On tuhansia erilaisia protektionistisia sääntöjä, joten nämä ovat tärkeitä kysymyksiä, mutta miten ministeri, joka on kilpailukykyneuvostossa, ei voi käsitellä sitä, että poistettaisiin esteitä sisämarkkinoilta. Jos tämä ei ole kasvua, niin mikä se sitten on? Onko kasvu pelkästään lisäresursseja? Kaikki se, mistä me olemme, puolesta me olemme taistelleet, nimittäin, että sisämarkkinat yhdistettäisiin ohjausjakson, että sisämarkkinat yhdistettäisiin 2020-strategian uudistukseen, joka nyt alkaa ja on meille mahdollisuus, että tähän vertaisarviointiin otettaisiin myös sisämarkkinat mukaan ja kaikki se, mitä eh, ne edustavat. Joten voisitteko auttaa meitä eh, ymmärtämään, miksi palveludirektiivi ei ole osa talouskehitystä? Mielestäni tämä on outoa. Tarvitsisin nyt vähän selitystä tähän. Kiitoksia. Thank you very much. Um, Kiitoksia paljon. Ministeri sanoi, että hän voisi vastata näihin kahteen kysymykseen. Tämä meilläkin otetaan vielä kaksi kysymystä ja kahden ryhmässä tästä eteenpäinkin. No, Marco Lulo, Marlene Misi and then Catherine Steiler. So if anybody else... Nämä neljä ovat toistaiseksi puhujalistalla ja joku muutkin voivat, voivat kyllä pyytää puheenvuoroa, mutta kahden ryhmissä näihin vastataan. Joten voisitte vastata nyt näihin kysymyksiin ja sitten on lisää kysymyksiä. Grazie. Kiitoksia näistä kysymyksistä. Ensimmäinen kysymys kollega Andrea Schwabilta EPPstä. Näin nämä kolme kysymystä. Meidän Täytyisi vielä tarkemmin selittää, mikä työmme on. En nyt mene järjestyksessä näistä kysymyksistä. Aloitan tästä kolmannesta ne nimittäin kysymys, joka liittyy kompromissiin ja millaisia keskusteluja on käyty keskusteluja heti sen jälkeen, kun aloitimme puheenjohtajuuskautemme, niin ministeri Guidi, ministerini, joka huomenna on kilpailukykyneuvostossa, heti alusta aloitti neuvottelut erityisesti niiden jäsenvaltioiden kanssa, jotka myös parlamentissa selvästi vastustivat näiden asetusten hyväksymistä. Ja nyt tutkitaan erilaisia aiheita. joita voitaisiin, sitä voitaisiin paremmin keskustella vielä Italian puheenjohtajavaltion kanssa, jotka ovat joidenkin jäsenvaltioiden sydäntä lähellä niin, että voitaisiin löytää neuvottelussa sellaiset ratkaisut, jotka koskevat näitä aiheita, jotka mainitsin, mutta ei vain niitä, vaan myös muita kysymyksiä. Kuitenkin ne liittyvät kilpailuneuvoston toimivaltuuksiin niin, että neuvoston sisällä neuvotteluissa päästäisiin lopputulokseen Italian puheenjohtajuuskauden loppuun mennessä tai ainakin edistää neuvotteluita niin paljon, että seuraava puheenjohtajavaltio saa tekstin, joka neuvostossa ei joudu kohtaamaan samoja vaikeuksia, eh, joita se on kohdannut aikaisemmin. Eh, Schwabin kysymystä eh, hyödynnän ja tarkennan hiukan sitä, mitä jo aikaisemmin sanoin. Italian puheenjohtajavaltio on pyytänyt analyysiä komissiolta ja komission ensiarvioiden mukaan tämä on tekninen tutkimus. Tämä ei ollut meidän aloitteemme eh, pyytää tätä, mutta eh, puheenjohtajavaltiona olemme ottaneet vastuun tästä. Tämä oli yksimielinen pyyntö eri valtuuskunnilta eh, kuluttajatyöryhmässä, jotta saataisiin vähän taustatietoa. Se oli meidänkin mielestämme tärkeää, jotta työryhmän työ voisi edetä. Vaikka jotkut valtuuskunnat vaativat vaikutusten arviointia, niin kuitenkin oltiin yksimielisiä siitä, että pyydettäisiin näitä lisäanalyysiä. Ja koska komissio oli valmis tällainen sen tekemään, niin siksi tämän pyynnön esitimme. Tämä aloite ei ole sellainen, että haluaisimme jotenkin kyseenalaistaa parlamentin kannan seitsemän artiklasta. Parlamentti on kantansa jo hyväksynyt seitsemän artiklasta. Se ei tarvinnut siihen mitään vaikutusten arviointia ja on ihan legitiimiä, että parlamenttiin mielestä se ei ole tarpeen, koska sen kanta on jo perusteltu ja juridisti määritelty. Pakettimatkoista sitten. Tämä on hyvin strateginen ala Euroopan unionin kasvulle. Se on merkittävä ja sen sanon italialaisena, joka tietää kuinka tärkeää on tarjota laadukkaita palveluja matkailijoille ja olla myös pystyväinen vastaamaan matkailijoiden tarpeisiin, jotka vierailevat eh, esimerkiksi Italiassa. Me haluamme huomioida tämän alan liikkuvuuden, dynaamisuuden. Toimijat tällä alalla ovat jo muuttaneet myyntimallejaan ja kun olemme nyt muuttaneet näitä, näin kahden kategorian määrittelyjä, tarkoituksena ottaa huomioon se, kuinka sektori on jo investoinut meidän tarkoituksemme ei ole mitenkään haitata matkailualaa. Päinvastoin haluamme parantaa olosuhteita, jotta matkailuala voisi kasvaa. Olemme ryhtyneet jo katsomaan, miten voitaisiin jakaa taakkaa näiden kahden eri luokan välillä, jotka mainitsin Kuitenkin meille on tärkeää, että äh, aina ylläpidetään hyvin korkeaa kuluttajan suojaa. Sitten edustaja Maria Corazza. Ongelma, jonka nostitte esiin, on tunnettu. Tämä on kyllä meille ihan selvä ongelma, se on ihan totta. Ja siksi ministeri Guidi huomenna kilpailuneuvostossa pyytää, että kasvu- ja teollisuusosiota vahvistetaan, koska haluamme, että kaikki Brysselissä tehdyt päätökset niitä arvioidaan siltä pohjalta, millainen vaikutus niillä on kasvuun ja työllisyyteen, myös yritysten kasvuun ja kuluttajan suojaan. Tämä on erittäin tärkeä asia, jonka haluamme toteuttaa mahdollisimman pian kaudellamme, koska kuluttaj- kansalaisten kannalta on tärkeää, että saadaan toteutettua säädöksiä, jotka vaikuttavat mantereemme hyvinvointiin. Strategia 2020. Meille on erittäin tärkeää, että sisämarkkinat saadaan äh, päätökseen ja äh, juuri huomenna kilpailuneuvostosta tästä keskustellaan. Olen samaa mieltä äh, teidän arvionne kanssa, edustaja Koratsa. Eli en ole sitä mieltä, että kasvu tarkoittaa vain välttämättä lisää määrärahoja. Me yritämme e, Italian hallituksena antaa täysi panos tähän keskusteluun. Me olemme hallituksen eri ministeriöille jakaneet eri aiheita. Varmasti alivaltiosihteeri Gotsi voi paremmin selittää tämän jaon. Me työskentelemme kahdella eri rintamalla, jotka eivät kuitenkaan ole erossa toisissaan, ne ovat jatkuvasti yhteydessä toisiinsa, jotta meillä olisi sitten yhteinen visio se on kuitenkin aina talouskehitysministeriön alainen. Ja 15 lokakuuta on suunnitteilla ministerineuvosto Italiassa, jossa hyväksymme toimenpiteet jossa huomioidaan paremmin kilpailu ja markkinasuoja. Ja meillä on Italiassa erinomainen antitrust-viranomainen, jonka kanssa teemme jatkuvasti yhteistyötä. Se joka vuosi antaa meille kertomuksensa. Ja se eurooppalaisten normien pohjalta katsoo, että mitä lisätoimenpiteitä on tehtävä. Ja sitten hallitukselle eh, ehdotetaan uudistuksia, voin eh, taata teille, että tämä eh, ehkä tuntuu omituiselta, mutta olemme jakaneet työn tällä tavoin. Ja tässäkin aiheessa, kun on kyse palveludirektiivistä, niin alivartiosihteeri Kotsi varmaan menee yksityiskohtiin, mutta Tämäkin pitäisi huomioida tässä määräyksessä, joka Italiassa 15. lokakuuta hallituksen toimesta hyväksytään. Thank you very much. Kiitoksia paljon. Kiitoksia puheenjohtaja. Äh, Rova Vikari, heti aluksi haluan sanoa, että minä, maani ja äh, ryhmä, josta minä tulen, äh, meillä on suurta toivoa Italian puheenjohtajuuskauden suhteen. Toivomme, että mm, pääsemme lopputulokseen asioissa, joita on viety eteenpäin tähän mennessä. Voisitteko kertoa meille, onko Italian puheenjohtajuuskausi ehdottanut jotain liittyen tähän erittäin tärkeään ongelmaan, nimittäin liittyen tuoteturvallisuuteen, mutta tässä nyt puhuu pelkästään tuotteista, jotka tulevat sisämarkkinoilta, koska eurooppalaiset kuluttavat myös hyvin paljon tuotteita, jotka tulevat Euroopan ulkopuolelta. Ja uskon, että säädökset ja se, mitä me voimme tehdä varmistaaksemme kuluttajille, että tuotteet Euroopan unionissa eivät aiheuta heille mitään haittaa, koska mehän siis säätelemme Euroopan unionin tuotteita, niin tämä on epätasapainossa sen kanssa, mitä tapahtuu niille tuotteille, jotka tulevat Euroopan ulkopuolelta. Kukaan ei tiedä niiden turvallisuudesta ja puhun tässä toisaalta kuluttajan suojasta, toisaalta puhun myöskin työpaikoista Euroopan unionissa ja siitä, että tuotteet, jotka tuotetaan täällä Euroopassa, ne korvaantuvat tuotteilla, jotka tulevat Euroopan unionin ulkopuolelta ja joissa tätä tuotesuojaa, e, e, tuoteturvallisuutta ei ole. Miten valvotaan siis näitä tuotteita eh, Euroopan sisämarkkinoilla. Kiitoksia. Ah, Marco Giullo. Marco Giullo. Marco. Salve. Grazie, Presidente. Eh, kiitos puheenjohtaja. Minäkin yhdyn tähän eh, kuluttajan suoja kysymykseen kuluttajan suoja on myös markkinoiden suojaa, koska ähm, valistunut kuluttaja voi taata tasapainoisen talouskehityksen ja siitä on hyötyä kaikille äh, yhteisön jäsenvaltioille. Kuten jo aikaisemmin sanottuun, jo menneisyydessä tämä toimielin Euroopan parlamentti on yrittänyt antaa selkeitä suuntaviivoja sen suhteen, mitä merkintöjä tuotteisiin pitäisi laittaa. Tämä ensimmäinen yritys vuonna 2010 epäonnistui. Tämä ehdotus jumittui neuvostoon. Nyt yritämme asiaa uudelleen. Emmekä halua joutua samaan tilanteeseen, joten Tämä Euroopan parlamentti yrittää huomioida kuluttajan ehdot, Pyytäisemme, että nyt sitten Italian puheenjohtajuuskaudella Italia huomioisi parlamentin edut neuvostossa. Thank you. Kiitoksia, edustaja Chullo. Marlene Mezi vielä esittää kysymyksen ja sitten vastauksen. Thank you, Madam Chair. Kiitoksia, puheenjohtaja. Tiedän, että Italian puheenjohtajan valtio asettaa tämän tehokkaan rahoituspuitteiston tärkeään asemaan. Ja kysymykseni koskee pk-yrityksiä. Te tiedä, miten tärkeitä pk-yritykset ovat taloudelle. Ja, ja te olette asettanut ne tärkeän asemaan ne. Kysymykseni on, että kun ne on asettunut tärkeän asemaan, niin onko myös painotettu sitä, että varoja tulee saada pk helposti käyttöön kohtuulliseen hintaan? Ohjelmia tässä suhteessa on olemassa, mutta se byrokratia, joka niissä on, jotta pk-yritykset saavat käsinsä nämä varat, ja se hinta, joka näistä, tästä rahoituksesta tulee maksaa, merkitsee usein sitä, että se jää usein niiden ö, ulottumattomiin. Siitä syystä haluaisin tietää, mitä mieltä Italian puheenjohtajavaltio on tästä byrokratiasta. Ja toiseksi tilanne, jossa tehdään sääntöjä näiden rastojen käyttöön, niin hyvin usein vaikuttaa siltä, että nämä ovat henkilöt, jotka eivät tunne PK-aluetta yllä, ö, ollenkaan. Esimerkkinä siitä voin kertoa seuraavan tietääkseni. Silloin kun henkilö pyrkii ö, tekemään vaikkapa kaupan, hän saa käyttää näitä varoja ostakseen pääomaa tai remontoimaan, mutta hän ei saa kuitenkaan käyttää sitä varaston täydentämiseen. Eli tilanne, haluaa, tilanne on se, että henkilö haluaa perustaa jonkunnäköisen kaupan. Rahoja saa käyttää silloin tietyn asian rahoittamiseen, mutta ei kaikkein täy- tärkeimmän, eli tavaran. Eli nimenomaan varaston äh, rahoittamiseen. Haluaisin kuulla, mitä mieltä tästä olette ja voidaanko varmistaa se, että äh, mikä tilanne on ja haluaisin kuulla teidän näkemyksen tästä. Thank you very much. I think it's really Kiitos. Uskon, että on erittäin tärkeää muistuttaa siitä, että Ekon valiokunta ja muutkin ovat erittäin kiinnostuneita näiden palveluiden ja muiden saannista ja kohtuuhintaisuudesta ja muista sisämarkkinoihinkin liittyvistä asioista, joten kiitoksia tuosta puheenvuorosta. Voisitteko nyt vastata näihin kolmeen kysymykseen? Ja sitten on vielä kaksi kysymystä tämän jälkeen. Olkaa hyvä. Eh, ringrazio tanto l'onorevole. Kiitoksia edustaja Grappini erityisesti rohkaisusta ja luottamuksesta, eh, joka teillä on Italian puheenjohtajuuskauteen. Mekin Olemme yrittäneet löytää pragmaattisempia ratkaisuja liittyen tuoteturvallisuuteen, tuotteisiin, jotka tulevat Eurooppaan. Siksipä Komitalia tietää kantamme. Puolustamme täysin tätä seitsemän artiklaa ja meidän mielestämme on mahdotonta jakaa nämä kaksi asetusta. Joku ajattelisi, että ajattelee, että me e, puheenjohtajavaltiona olisimme valmiita jakamaan nämä kaksi asetusta, jotta pääsisimme eteenpäin, niin minä sanon kyllä, että ei. Me yritämme loppuun asti puolustaa tätä kantaa eikä myöntyä tätä kantaa me puolustamme ihan loppuun asti. Teemme kaikkemme, jotta pääsimme neuvotteluissa eteenpäin ja löytäisimme mahdollisimman hyvän kompromissin. Ja Italian puheenjohtaja valtio on siksi pyytänyt näitä teknisiä tutkimuksia, jotta päästäisiin pois tästä pattitilanteesta ja voitaisiin edetä neuvotteluissa. Sitten kun on kyse kuluttajansuojasta ja tiedotuksesta ja tästä made in merkinnästä, alkuperämaa merkinnästä, sen täytyy helpottaa kuluttajia tunnistamaan ne tuotteet, jotka ovat turvallisia ja tehokkaita tietyille yrityksille tämä saattaa aiheuttaa ongelmia tai no, tietyille yrityksille Meidän täytyy ymmärtää, että tämä ähm, taakka äh, rajoittuu niihin kustannuksiin, jotka yritykset äh, ovat valmiita äh, ottamaan harteilleen, jotta tuotteet vastaavat niitä turvallisuusstandardeja, joita paketissa mm, mainitaan. Yritykset haluavat vahvistaa tai vähintäänkin ylläpitää asemansa markkinoilla, jotta olisivat kilpailukykyisempiä esimerkiksi väärennettyjä tuotteita vastaan. Tällä tavoin autetaan myös yrityksiä olemaan kilpailukykyisempiä, niin ne voivat investoida tutkimukseen ja innovointiin. Me näemme asian näin Meidän mielestämme tämä on se kanta, jota meidän on puolustettava. Meidän täytyy myös hyväksyä kompromisseja, jos sellaisia sitten syntyy. jos syntyisi mahdollisesti myös alakohtaisia kompromissiehdotuksia. Edustaja Marko Zullo Teille voi vastata varmaan hyvin samalla tavoin kuin edustaja Grappinille. Kiitän myös siitä, miten olette tehneet yhteistyötä, miten on yritetty löytää parhaat mahdolliset ratkaisut koko Euroopalle mutta eh, tietenkin aina muistaen eh, kotimaan kokemukset. Vaikka tähän mennessä ei ole vielä ollut mahdollista ratkaista tätä eh, kysymystä. niin meidän yrityksemme on tehdä kaikki mahdollinen, jotta päästäisiin yhteisymmärrykseen. Ja jos näistä ideologisista kannoista päästään eroon, niin silloin varmaan kaikki ovat halukkaita toimimaan. Ja toivottavasti myös parlamentin sisällä saadaan aikaan sitten kompromissiehdotus. Ja sitä ei tulisi pitää millaisena, minkäänlaisena oman edun edistämisenä. Ja sitten edustaja Mitsi PK-yrityksistä. Voin muistuttaa, että Napolin kokous PK-yrityksistä, jossa pääargumentti on juuri tämä eh, eh, helpompi rahoituksen saaminen. Kosme-ohjelma, joka on meille eh, erittäin tärkeä, menee tähän suuntaan. ja haluaisimme enemmän sitoumusta sekä Euroopan investointipankilta, horisontti 2020 että rakennerahastoilta, koska voin kertoa oman maani kokemuksista, mutta tämä on kyllä asia, joka tunnetaan muissakin maissa yrityksillä on suuria vaikeuksia saada lainaa. Se tiedetään varsin hyvin. ne yritykset eivät halua lainaa vaan siksi, että he voisivat käyttää näitä rahoja. Sitä ei pidetä minä tällaisena helppona rahan käyttönä, vaan niitä halutaan käyttää kestävään kasvuun, joka liittyy innovaatioon. Tätä yritykset haluavat Euroopassa. He voivat myös luopua suuremmista määrärahoista startup-yrityksiin äh, tulisi investoida. Meillä on hyvin paljon nuoria, jotka äh, mm, uskovat äh, ajatuksensa, puolustavat tekijänoikeuksia. Meillä on ollut myös hyvin paljon uusia patentteja ja eurooppalaisten määrärahojen kautta yritämme nimenomaan panostaa näihin asioihin ja rahoittaa startup-yrityksiä ja uusia patentteja joita joku yritys ei välttämättä pysty rahoittamaan, erityisesti pienet yritykset. me haluaisimme myös uudistusta tälle Small Business Actille, eh, ja että voisimme helpottaa eh, luoton saantia eh, PK-yrityksille. Toivoisin ja kiittäisin tässä yhteydessä kaikesta työstä, mitä olette tehneet Small Business Actin yhteydessä. Se on ollut erittäin tärkeää kaikille Euroopan valtioille. Tällä tavoin yritykset ovat saaneet tukea, jota ne eivät muuten olisi saaneet. Thank you. The last two questions are from Viimeiset kysymykset Stylerilta ja Koferaattilta. Ja uskoakseni te mainitsitte avauspuheenvuorossanne, että te haluaisitte kuulla myöskin, kuka tulee toimimaan esittelijänä pakettimatkojen laadintan yhteydessä. Eikö se ollut Sergio? Sinähän esitte tämän pakettimatkajutun. Jo, kenties tämä auttaa nyt, kun te tiedätte, kuka tekee mitä. Catherine Staller ja sitten Sergio. Kiitos puheenjohtaja. Kiitoksia myöskin italialaiselle ministerille siitä, että on täällä tänään paikalla. Minua kiinnosti kuulla monet teidän kommenteistanne. Haluaisin keskittyä erääseen asiaan, joka kuuluu teidän toimialanne Smart Cities, älykkäät kaupungit, alue, aloitteeseen ja myöskin digitaalisiin sisämarkkinoihin. Me kaikki olemme huolissamme työpaikojen luomisesta ja kasvusta. Minä kiinnostaisi, tarjoako tämä teidän Sarkkuun ja teille mahdollisuuden puuttua tähän asiaan. Manchesterissa digitaaliagenda toimii. kaupungista on tullut digitaalitalouden keskus. Hiljattain on pohdittu sitä, kuinka voidaan juuri tällä tavalla saada aikaa muutokseen. Joten jos voitte tätä jollakin tavalla minulle vielä valaista tätä puolta, niin hienoa. Sergio Corferatti seuraavaksi. Grazie, la mia Kiitoksia. Minulla on pyyntö, suositus enemmänkin kuin kysymys. Me, jotka olemme täällä, me ajattelemme, että sisämarkkinat ovat erittäin tärkeät. Ja edellisellä kaudella teimme paljon ottaaksemme ohjausjaksoon mukaan myös niin kutsutun kolmannen pilarin, ei siis pelkästään makrotalouspolitiikka, joka kuuluu Ekonille, ei vaan työ, joka liittyy työllisyysasianvaliokunnalle, vaan myös sisämarkkinat. Anders teki ensimmäisen mietinnön tästä. Me saimme aikaan lopputuloksen, mutta mielestämme sitä täytyy vahvistaa. Minä uskon neuvoston siihen, että neuvoston ja komission arvioissa usein aliarvioidaan eh, markkinoiden merkitystä. Annan tästä kaksi esimerkkiä. Me puhumme tänään tästä Made in-merkinnästä, eh, alkuperämaamerkinnästä. Tässä ei ole kyse pelkästään kuluttajan suojasta, se on erittäin tärkeää. Eh, seurattavuus mm, mahdollistaa vastuullisen valinnan teon, mutta tämä made in, tämä alkuperämaa merkitys, minä puhuisin enemmänkin seurattavuudesta, äh, on, siinä on kyse myös avoimuudesta kilpailussa, koska jos kaikki tuottajat joutuvat äh, noudattamaan samoja sääntöjä, niin silloin minä voin kuluttajana tietoisesti valota, koska tiedän, äh, että näiden tuottajien välillä ei ole kilpailua, joka on vääristynyt sen takia, että joku tuottaa tuotteen yhdessä paikassa, joka jossa olosuhteet ovat yhdenlaiset ja joku toinen saman tuotteen toisessa paikassa, olosuhteet ovat täysin toisenlaiset. Toinen asia ovat eh, julkiset hankinnat. Julkiset hankinnat tarvitsevat yhteisiä sääntöjä. Me olemme keskustelleet niitä, me olemme niitä valmistelleet, mutta eh, julkiset hankinnat ovat erittäin tärkeitä kasvupolitiikassa, koska Keynesiläinen politiikka toimii erityisesti julkisten hankinnoiden kautta, jotka sitten stimuloivat eh, yksityistä kulutusta. Eli tämä on nyt vain kertoakseni, mikä yhteys on makrotalouspolitiikan ja lopputuloksen välillä. Tämä ei ole mikään aivan selvä yhteys. Se riippuu markkinoista ja markkinoiden dynamiikasta. Minä toivoisin, että komissio ja neuvosto todella vakavasti ottaisivat tämän asian, eivätkä kyseenalaistaisi, kuten joskus on ollut tätä kolmannen pilarin arvoa. Me ehkä arvostamme sitä erityisesti, koska käsittelemme sitä päivittäin, mutta on erittäin tärkeää, että äh, tätä asiaa käsitellään äh, oikein niin, että päästään toivottavasti samaan lopputulokseen kuin minä olen päässyt, että kolmas pilari sillä on objektiivinen äh, merkitys ja tärkeä merkitys. Jos Italian puheenjohtajuuskaudella pystytte vahvistamaan tietoisuutta tästä kolmannesta pilarista, olen erittäin kiitollinen tästä. Se on tietenkin hyödyllistä meille täällä valiokunnassa, mutta myös hyödyllistä koko Euroopan unionille. Kiitoksia. Thank you, Sergio. I'm just... Kiitos Sergio. Uskon, että nyt hieman monimutkaistin asioita. Sinä olet varjoesittelijä tämän paketin suhteen, etkä esittelijä, joten tämä pieni selvennys vielä tähän. Mehän odottelemme vielä tätä pakettia. Tämä on erittäin tärkeä asia, joten meidän täytyy nimittää tämä oikealle henkilölle Tämä antaa tämä oikealle henkilölle hoidettavaksi. Haluatteko nyt mahdollisesti vastata niin kahteen kysymykseen? Olkaa hyvä. Si certo. Mm. Niin, tietenkin. Edustaja Kofferaati, teille vastaan samalla innostuksella ja olen yhtä vakuuttunut asiasta. Te ette esittäneet kysymystä, se oli ennemminkin toteamus. Olen täysin samaa mieltä analyysinne kanssa. Minä henkilökohtaisesti ainakin jaan tämän näkemyksen ja teen työntä, jotta tähän päästäisiin. Sekin on totta, mitä sanoitte kuluttajan suojasta. Mielestäni sen myös sanoinkin puheenvuorossani, en ehkä ihan selvästi, mutta Made in-merkintä, alkuperämaamerkintä on valtava mahdollisuus yrityksille – ylläpitää asemaansa ja kilpailla globalisoiduilla markkinoille. Tällä tavoin kilpailusta tulee myös avointa ja se antaa yritykselle myös oikeat lähtökohdat investoida ja olla aina teknologisesti innovat aktiivisesti äh, valmiimpia äh, vastaamaan globalisoitujen markkinoiden haasteeseen. Sitten edustaja Stylerille äh, näistä älykkäistä kaupungeista, smart cities. Todennäköisesti teidän kaupunkinne voisi välittää parhaita käytänteitä Euroopassa tässä asiassa. Italian puheenjohtajavaltio uskoo hyvin paljon tähän asiaan ja yrittää löytää parhaita ehdotuksia, joita voitaisiin välittää. vähän tässä horisontti 2020 ilman puitteissa. Siinä jäsenvaltiot ovat kiinnittäneet hyvin paljon huomiota tähän julkishallinto ja myös yritykset. Tämä on malli, joka pitää panna täytäntöön, sitä pitäisi toistaa tarpeellisin korjauksin. Ja yritämme lähtien näistä parhaista esimerkkeistä löytää parhaita käytänteitä, joiden avulla voimme yhtyä lisätoimiin niin, että kaikissa kaupungeissa, kaikissa maissa päästäisiin tällaiselle tietylle älykaupungin tasolle. Tässä kiinnitän erityisesti huomiota niihin mahdollisuuksiin, potentiaaliin, jota Euroopassa jo on. Selitän tämän vähän paremmin. Me emme usko sitä, että ylhäältä käsin kaikissa Euroopan maissa pitäisi ottaa käyttöön identtisiä malleja niin, että me kaikki menisimme samaan suuntaan, vaan täytyisi olla sellaista joustavuutta, että eri paikoissa voitaisiin edistää ei välttämättä samoja ratkaisuja, vaan voitaisiin viedä eteenpäin niitä hyviä ratkaisuja, joita joissakin on, paikoissa on. Tämä on mahdollisuus myös uudelleen järjestellä esimerkiksi palvelujen logistiikkaa, ajatellaan vaikkapa esimerkiksi liikennettä. On paikkoja, joissa helpommin voidaan viedä eteenpäin nettitiedotusta, kansalaisille voidaan tarjota enemmän esimerkiksi mobiilipalveluja. Samalla on kuitenkin huomioitava, että nämä ovat todellakin toimivia. On Euroopan maista, jossa vielä käy niin, e, että on esimerkiksi aikatauluja e, joltain julkista liikennettä varten ja sitten usein käy niin, ei tietenkään teidän kaupungissanne, siellä on parhaita käytännöitä, mutta usein käy niin, että minulla on joku aikataulu ja sitten mm, liikenneväline ei laisinkaan kunnioita tuota aikataulua. Näin ei saa käydä ja se ei käy, jos me olemme riittävän joustavia joustavia, emmekä käytä yhtä mallia, joka sopisi kaikille, vaan annamme eri alueille ähm, mahdollisuuden ähm, kehittää omat älykaupunkijärjestelmänsä äh, pohjautuen siihen, mitä äh, alue tarvitsee äh, Tämä vaatii tietenkin, että ensin on oltava tarpeelliset palvelut olemassa ja sitten kun on päästy tietelle eh, palvelun tasolle, niin sitten voidaan ehkä eh, homogeenisemmin toimia eri paikoissa. think that's all the questions from the... Uskoakseni kaikki kysymykset olivat tässä. Oli mielenkiintoista kuulla tästä digitaalitalouden nopeudesta ja edistyksestä, kuinka nopeasti on tapahtunut. Italia on kaikkein nopeimmin yleensä mukautunut uuteen kehitykseen. Meillä on varmasti paljon teiltä opittavaa. Ja myöskin tästä teidän älykaupunkialoitteestanne voimme ottaa opiksemme ja voimme teidän avullanne auttaa muitakin mukautumaan digitaalimaailmaan. Kiitoksia siitä, että olette täällä tänään. Teidän kontollani on valtava määrä asioita. Oli erittäin ystävällistä kommentoida myöskin sellaisia asioita, jotka eivät välttämättä kuulu tämän valiokunnan toimialaan, mutta kuitenkin kiinnostaa tätä valiokuntaa. Kiitoksia paljon siitä, että kerrotte kokemuksistanne ja on ilmestystä seuraavalle kolmelle kuukaudelle ja neljälle päivälle, jonka puheenjohtajakautenne vielä kestää. Teillä on hyvin paljon vielä tehtävää edessänne. No Kiitoksia kaikille teille. Me teemme parhaamme toivottavasti. En tiedä, voimmeko saattaa päätöksen kaiken sen, mitä toivomme, mutta yritämme ainakin saada päätöksen niin paljon kuin mahdollista seuraavaa puheenjohtajavaltiota varten sitten.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 welcome to the Internal Markets Committee to Sandro Gozzi, who's the permanent undersecretary. Niin, tervetuloa tänne Italian hallituksen Eurooppa-politiikasta vastaava valtiosihteeri Gozzi on paikalla. Ja tavallisestihan tämän kuusi kuukautta pitkään puheenjohtajakauden alussa tullaan tänne parlamentti esittäytymään, mutta tällä kertaa tilanne on vähän toinen, koska parlamentissa on niin paljon erilaista työtä. Mielellämme kuitenkin nyt kuulemme teitä ja tässä nyt on paljon erilaisia tavoitteita ja haasteita teillä edessänne. Joten kiitoksia siitä, että tulitte tänne paikalle tänään varmistautumaan siitä, että voimme nyt edellä läheistä yhteistyötä Italian puheenjohtajavaltion kanssa. Teillä on varmasti muutama sana ja huomio tässä tehtävänä. Kiitollisimman kuuntelemme niitä. Ja sen jälkeen sitten varmasti vastaatte jäsenten esittämiin kysymyksiin. Kiitoksia. Annan teille näin puheenvuoron. Kiitoksia, kiitoksia puheenjohtaja. Minulla on suuri ilo olla täällä tänään, vaikka eh, en olekaan täällä heinäkuussa, niin kuin olisi periaatteessa pitänyt olla, eh, vaan vasta syyskuussa. Minä olen kuullut eh, keskustelusta, jota kävitte tässä tämän kuulemisen alkuosuudessa kollega Vikarin kanssa. Puhuitte muutamista hyvin erityisistä juridista kysymyksistä. Minä haluaisin hiukan yleisemmin puhua asioista, joita suunnittelemme tekevämme kaudellamme meillä ei ole pelkästään aikataulupaineita, vaan kyse on myös poliittista valinnoista. On järjestetty Tämä on järjestetty niin kuin kuusi ähm, ensimmäistä kuukautta, äh, muutoksen kuukautta äh, ennen äh, uutta poliittista sykliä. Tällä tavoin me näemme tämän puheenjohtajakautemme, tällä tavoin johdamme eri työryhmiä teidän näkemyksenne, nimittäin sisämarkkinat, niin siinä meidän täytyy keskittää kolmeen suuren asiaan. Ensimmäinen on se, että meidän täytyy poistaa olemassa olevat ähm, äh, olemassa olevat esteet, jotka jakavat työn ähm, neuvoston sisällä, joka ei mahdollista aina sitä, että saadaan aikaa kehitettyä integroituja sääntöjä, että pystytään olemaan tehokkaita äh, verrattuna näihin kunnianhimoisiin tavoitteisiin, joita meillä on. Ne ovat ihan, niiden täytyy olla kunnianhimoisia. Joten ensimmäinen aihe, josta sanon muutaman sanasen, sen olen, e, voin mielelläni e, myös vastata kysymyksiin tähän liittyen. Liittyy e, olemassa olevien seinien esteiden poistaminen sen ministerineuvoston sisällä. Toinen asia on esteiden poistaminen. Tämä on aihe, jotka, josta jotkut teistä tuntevat, koska te olitte jo viime kaudella tässä valiokunnassa, mutta on aivan selvää, että vielä tänä päivänä meillä on suuria esteitä, jotka e, estävät sisämarkkinoiden e, hyödyntävän koko potentiaalinsa, erityisesti säädöksiin liittyviä esteitä, jotta jotka on poistettava, jotta sisämarkkinat todellakin veisivät eteenpäin kasvua, työllisyyttä ja kilpailua. Sitten joitakin strategisia valintoja. Ja olemme tyytyväisiä siitä, että komissio aikoo keskittyä näihin ja ne löytyvät myös meidän työohjelmastamme ne liittyvät päätöksiin, jotka Rensi teki kesäkuussa, eli kyse on ja, ne ovat myös Junckerin tulevassa työohjelmassa. Ensinnäkin, kun puhutaan näistä meidän on ajateltava uudelleen kilpailuneuvoston toimintaa. Se on teidän tärkeä keskustelukumppaninne. Sisämarkkinaneuvoston meidän mielestämme sitä pitäisi tulla yhä enemmän reaalitalouden ja teollisuuspolitiikan neuvosto. Jotta tämä onnistuisi, meidän täytyy uudelleen ajatella neuvoston sisäistä toimintaa, myöskin sitä tapaa, millä neuvostot valmistellaan korkean tason ryhmien roolia ja meidän täytyy lyödä enemmän synergioita joissakin horisontaalisissa kysymyksissä kilpailuneuvoston ja muiden neuvostojen välillä, muun muassa Ecofinin kanssa. Tämän asian parissa teemme työtä. Olemme tehneet uudistusehdotuksia kilpailuneuvoston hallinnon uudistamiseksi. Meillä on laajempi strategia joka käynnistyi tänään ensimmäistä kertaa teknisellä tasolla. Haluamme uudelleen ajatella sitä, miten Euroopan unioni toimii. Meillä on tällainen eh, puheenjohtaja valtio valtion ystävät ryhmä, joka tämän vuoden lopussa antaa kertomuksen siitä, miten voitaisiin parantaa työskentelyä niiden strategisten päätösten valossa, jotka hallitusten ja valtion päämiehet tekivät kesällä ja myöskin mm, liittyen niihin sitoumuksiin, joihin Jean-Claude Juncker on sitoutunut ennen kuin hänet äänestettiin Näistä äänestettiin. Ensinnäkin, toimiiko kilpailuneuvosto tyydyttävästi vai pitäisikö sitä uudistaa? Me olemme vakuuttuneita siitä, että sitä täytyisi uudistaa. Ja tämä on ensimmäinen asia, jota mielelläni myös syvennän tätä aihetta, jos haluatte kysyä tästä. Sitten toinen asia liittyy esteiden poistoon vahvistamiseen. Tämä on aihe, joka liittyy sisämarkkinoihin valitettavasti. Jotta voimme edistää kilpailua ja kasvua, niin meidän täytyy ähm, yrittää keskittää ponnistelumme poistaaksemme esteet, jotka jarruttavat sisämarkkinoiden täyttä kehittymistä, jarruttavat tehokkaiden ja kilpailukykyisten markkinoiden syntymistä. Tähän on otettava huomioon tietenkin myös erilaiset taloudelliset ja sosiaaliset perinteet Euroopan unionin sisällä, mutta sisämarkkinoiden esteiden poistaminen on varmasti kuitenkin yksi prioriteeteistamme. Tähän liittyy kysymys siitä, että arvioisimme, millainen kumulatiivinen vaikutus erilaisilla esteillä on, joita on mm, jäsenvaltioissa, jos ajatellaan esimerkiksi palveluita ja ammatteja. Ja erityisesti on otettava huomioon esteet, jotka eivät liity lainsäädäntöön. Puheenjohtajavaltio on tarkkaan lukenut komission työohjelman, jossa tarkoituksena on tukea jäsenvaltioita mahdollisimman paljon liittyen eh, sisämarkkinanormien täytäntöönpanoon, erityisesti mitä tulee ammatteihin ja tässä yhteydessä tapasimmekin verona, tapaammekin Veronassa 8. lokakuussa. Siellä meillä on tällainen työryhmä, eh, jossa tarkastelemme sitä, ovatko jäsenvaltioiden toimet riittäviä vai pitääkö niitä vahvistaa, jotta nämä tavoitteet voidaan saavuttaa. Meidän on tehtävä vielä hyvin paljon, jotta voitaisiin täydentää sitä työtä, joka viime kaudella aloitettiin, tämä toinen sisämarkkinapaketti sen tavoitteita ei ole vielä täysin saavutettu ja tavoitteet ovat erittäin tärkeitä. Esimerkiksi integroidut verkostot sisämarkkinoilla markkinoille, eh, työntekijöiden ja yritysten liikkuminen rajat ylittävästi. Me tarvitsemme rajat ylittävää politiikkaa, joka eh, huomioi erityisesti PK-yritykset niin, että ne voivat hyödyntää täysin sisämarkkinoiden potentiaalia, joka tänä päivänä 20 vuoden jälkeen ei ole vielä toteutunut. Lisäksi meidän on tuettava digitaalista taloutta ja eh, tästä puhun digitaalista agendasta, televiestintäpaketista myös. Haluamme edistää televiestintäpakettia mahdollisimman paljon, ehkäpä jopa äh, mm, saattaa sen päätökseen äh, tällä kaudella. Me te tiedätte, että tämä on erittäin tärkeä äh, pilari, jolle rakennamme digitaaliset sisämarkkinat siksi panostamme siihen kaudellamme. Ja sitten neljäs sisämarkkinapaketin pilari, nimittäin kohesion ja sosiaalisen yrittäjyyden vahvistaminen. Tämä on meidän mielestämme myös asia, joka on toteutettava. Ja meidän on vielä tehtävä hyvin paljon työtä tällä uudella kaudella tämän asian parissa. Tässä olivat strategiset valinnat Viittasin siihen, että tämä on ihan konkreettinen asia, 300 miljardia, on oltava lisämiljardia. Me olemme sitä mieltä, että tämä on todella tärkeä ehdotus uudelta komissiolta, jolla voi olla erittäin myönteisiä vaikutuksia sisämarkkinoille. On aivan selvää, että kaudellamme kunhan komissio valitaan ensimmäinen äh, marraskuuta alkaen, niin äh, teemme todella läheistä yhteistyötä, jotta joulukuun neuvostossa voidaan antaa mahdollisimman selkeitä suuntaviivoja äh, siitä, miten tämä investointiohjelma kehittyy, mistä lähteistä nämä 300 miljardia tulevat ja niin poispäin Muistutan teitä siitä, että huomenna kilpailuneuvostossa, jota minulla on kunnia johtaa, käydään keskustelua Junckerin investointiohjelmasta. Ja tämä on yksi ensimmäisistä kerroista, kun tästä aiheesta keskustellaan kilpailuneuvostosta. Tämän valinnan teimme Ranskan valtuuskunnan pyynnästä jotkin valinnat, strategiset päätökset, jotka koskevat koko Euroopan unionia, e, eivät voi olla sellaisia, että niistä keskustellaan ainoastaan yhdessä tietyssä äh, komission, äh, yhdessä tietyssä neuvoston äh, ryhmässä, tässä tapauksessa ECOFINissa. Me tarvitsemme keskustelua kaikissa neuvostoissa ja meidän mielestämme tässä nyt sopiva paikka on kilpailuneuvosto. Huomenna käsittelemme useita tärkeitä kysymyksiä, mutta tämä on varmaan poliittisesti kaikkein merkittävin kysymys puheenjohtaja. Luulenpa, että voin nyt lopettaa puheenvuoroni tähän, niin sitten meillä on enemmän aikaa kysymyksille ja vastauksille. Halusin antaa teille vielä lisätietoja, mutta voin tehdä sen keskustelussa tulliviranomaisten yhteistyöstä ja myöskin äh, puitedirektiivistä, joka liittyy tullirikkeisiin ja sanktioihin ja myöskin avaruuspolitiikkaan, mutta voi olla ehkä kiinnostavampaa vastata kysymyksiin ja sitten ehkä vastauksissa antaa joitakin tietoja näistäkin kolmesta asiasta. Kiitoksia. Thank you. So the first question is from Robert. Kiitoksia Robert Rochefort ja sitten Anna-Maria corazza bild Merci, euh, merci monsieur le ministre, merci cher Sandro. Euh... Kiitoksia, hyvä. Ministeri, kiitoksia, hyvä Alessandro. Nämä tiedot, jotka annoitte, ovat erittäin täydentäviä hyviä. Erityisesti pidin siitä, että totesitte, että sisämarkkinat ovat reaalipolitiikkaa, reaalitaloutta. Ja tämä on sama kuin mitä juuri todettiin, että että meillä ei ole Ekon valiokunta pelkästään, joka käsittelee konkreettisia eh, talouskysymyksiä, vaan me myös täällä IMKO-valiokunnassa käsittelemme niitä. Kysymykseni on yleisluontoinen ja tässä on kohta, jota ette käsitellyt ja sitä ei yleensäkään käsitellä usein. Kaikki tämä on eh, sellaista, joka kansalaisten täytyy ymmärtää. Eli meidän täytyisi saada se kaikkien tietoon. Ja mielestäni se on myös neuvoston velvollisuus. Silloin kun tehdään kompromisseja, kun tehdään sopimuksia, niin minun mielestäni on erityisen tärkeää, että meillä on tällainen viestintä ja pedagoginenkin osio siinä mukana. Se sisämarkkinat ovat kyllä valtavan abstrakti asia kansalaisillemme. Ja kun viittasitte 300 miljardia Junckerilta ja kaikki odotamme kärsimättömästi sitä, mitä se merkitsee, niin yhtäältä nähdään, mitä se tarkoittaa sijoitusmielessä, digitaaliagenda mielessä, digitaalimarkkinoilla, internetmarkkinoilla ja uskoisin, että kansalaiset ja kuluttajat, enkä halunnut tässä tehdä kuluttajista tehdä pelkästään tällaisia tahdottomia henkilöitä, vaan Kansalaiset eivät ymmärrä sitä, mihin tässä pyritään. Millä tavalla nämä investoinnit muuttavat asioita kansalaisten silmissä? Millä tavalla ne saavat aikaan kasvua? Minä pidän tässä dynamismista, jota täällä edustitte. On tärkeää, että sääntöjä uudistetaan neuvostossa ja sitä tyyliä, jolla hallitusten välisiä neuvotteluita käydään, mutta me tarvitsemme ehdottomasti myös tietoa siitä, millä tavalla kaikki tämä toimii. Muussa tapauksessa Euroopan taloutta ei kyetä käynnistämään uudelleen. Anna-Maria. Uh, thank you. Anna-Maria, ole hyvä. Italianen. Kiitos. Puhun nyt Italiaa, Italian puheenjohtajan maan kunniaksi. Kiitoksia alivaltiosihteeri ja minä todella äh, kunnioitan ja kiitän äh, tästä äh, yrityksestä siir- kilpailuneuvostoa muuttaa uudenlaiseksi. Me todellakin toivoimme, että viime vuonna että sisämarkkinat otettaisiin esityslistalle ja arvostan kovasti sitä, mitä sanoitte äh, reaalitaloudesta äh, ja myöskin perusteettomien esteiden poistamisesta. Mainitsitte äh, palvelut ja ammatit ja digitaalin agendan. Tässä haluaisin vähän lisätietoa. Asia, joka minua huolestuttaa, on se, että meillä on katastrofaaliset työttömyys asteet ja meidän täytyy kyllä kasvu saada uudelleen käynnistettyä ja pe- ja minua hiukan huolestuttaa se, että huomenna kilpailuneuvostosta äh, keskustellaan vain tästä 300 miljardista äh, eurosta. Nyt meillä on sitten kyse siitä, että taas äh, julkisista varoista kannustamme sen sijaan, että vapauttaisimme ne voimavarat, joita sisämarkkinoilla on. Minä haluan tietää, mitä Italian puheenjohtajavaltio tekee, jotta jotta palveludirektiivi toteutuisi kunnolla? Kuinka paljon työpaikkoja menetämme tällaisessa ja Euroopassa, koska jos arkkitehti haluaa työskennellä toisessa maassa, sen täytyy, hänen täytyy olla kaksi erilaista vakuutusta, hänen täytyy luoda uudenlainen yritys ja niin poispäin. Äh, komissio on tehnyt pitkän listan kaikenlaisia esteitä, joita on olemassa. Ja minulle olisi tärkeää, että vihdoinkin kilpailuneuvosto keskittyisi siihen, miten voitaisiin poistaa perusteettomat esteet. Tähän ei tarvita lisämäärärahoja, joita meillä ei ole, paitsi nämä 300 miljardia. Toinen kysymys liittyy digitaaliseen agendaan. Viime kauden lopulla komissio oli valmis eh, esittelemään eh, kolmannen sisämarkkinapaketin, joka oli täysin keskittynyt digitaaliseen agendaan. Me pyysimme sitä ja parlamentissa hyväksyttiin eh, tällainen sähköisen kaupan testi kaikissa komission ehdotuksissa, että olisi internetin neutraalius Meillä pitäisi olla sama tilanne internetille, palveluille, kuten, tuotteille ja palveluille, kuten myös fyysisille tuotteille ja palveluille. Mitä Italian puheenjohtajakausi aikoo tämän asian te- suhteen tehdä televiestintäpaketin lisäksi, josta jo puhuittekin? Sergio Cofferati. Sergio Cofferati sitten. Grazie. Benvenuto intanto. Come... Kiitoksia kuten usein kauden alussa käy, erityisesti tämä vuosipuolisko ennen uutta kautta on vähän lyhyempi, mutta siinä on se etu, että se antaa ikään kuin suunnan, tien sille toiminnalle, joka on sitten tarkemmin määriteltävä pääaihe Euroopassa on se, joka on täällä usein jo mainittu. Me olemme vielä pitkän kriisin vankeja, sitä ei ole vielä ratkaistu, sillä on ollut paljon kielteisiä vaikutuksia erityisesti työhön ja mm, miljoonien ihmisten elinolosuhteisiin. Jotta tämä eh, kielteinen tendenssi saataisiin käännettyä, niin toisin kuin kollega Korratsa, eh, olen sitä mieltä, että nimenomaan tarvitaan eh, keinsiläistä politiikkaa, joten olen iloinen siitä, että huomenna kilpailuneuvostossa puhutaan investoinneista, erityisesti noista 300 miljardista ne eivät ole mitään ylimääräisiä määrärahoja, vaan osittain ne ovat määrärahoja, jotka ovat siirretty muista budjettikohdista. Mutta tästä on lähdettävä, on kannustettava julkisiin ja yksityisiin investointeihin. Meidän on oltava johdonmukaisia poliittisissa prioriteeteissamme. Digitaalinen agenda voi olla tässä tärkeä. Yhtenäiset digitaaliset markkinat ovat tärkeät, samoin infrastruktuurit, kuljetus, liikenne, verkkoihin kot myös, mutta meidän on tehtävä vielä eräs tärkeä askel. Ja haluaisin tässä tietää Italian puheenjohtajavaltion kannan. On julkaistu budjettiehdotus ja nämä luvut ovat täysin riittämättömät, jotta voitaisiin kääntää tämä tendenssi ympäri ja antaa mahdollisuus kasvuun monissa maissa kärsitään vielä tästä kriisistä. Määrärahoja ei ole tarpeeksi. Juuri tästä syystä olisi hyvä ryhtyä keskustelemaan jälleen Euroopan unionin budjetin omista varoista. Transaktiovero, eurojoukkovelkakirjat, nämä ovat tärkeitä ehdotuksia. Ne ovat erityisen tärkeitä nyt, kun meidän täytyy muuttaa tätä tendenssiä Tämän lisäksi täytyisi uudelleen muotoilla 2020-strategia, jonka tarkoituksena on edistää kasvua, jota ei ole vielä ollut. Vaarana on, että suntuu absurdi tilanne, että meillä on strategia, jota ei voida toteuttaa, koska meillä on tarpeeksi määrärahoja. Määrärahot katosivat kriisiin, joka ei vieläkään ole takanamme toiminnan prioriteetit, infrastruktuuri ja tuotannon uudelleen käynnistäminen ja budjetin uudelleen arviointi ja se, että yritetään etsiä uusia omia varoja budjettiin. Ovatko nämä asioita, joita Italian puheenjohtajavaltio alkoi edistää? Lisa Jaakonsaari. Jaakonsaari. Kiitoksia, rouva puheenjohtaja. Nythän avainsanoja on kasvu ja työllisyys. Mutta kysymys, se kysymys on esitettävä, että miten aikaa saadaan kasvua ja työllisyyttä. Ja monet ovat tulleet siihen tulokseen, että modernissa kypsessä taloudessa, kuten Euroopassa, ainoa tapa saada aikaan kasvua ja työllisyyttä, lähes ainoa tapa, ovat, ovat nämä digitaaliset sisämarkkinat. Ja nyt kun talous on aika paljon psykologiaa, niin yhdyn siihen, mitä Sergio Cofferati sanoi, että on tärkeää antaa sellaista näköalaa yrityksille ja julkiselle ja yksityiselle sektorille, että jotain tapahtuu Euroopassa. Ja sen takia tämä 300 miljardin investointipaketti on erittäin tärkeä. Se on erittäin tärkeä, sitä ei pidä missään tapauksessa aliarvioida. Mutta minun kysymys on se, että miten yhdistetään sitten tämä digitaali agenda ja tämä 300 miljardin investointipaketti. Ja siihenkin on tosi paljon mahdollisuuksia, esimerkiksi laajakaistat, erilaiset merikaapelit, arktisten luonnonvarojen tulevan mahdollisuuden käyttäminen erilaisilla äh, rautatie- ja muilla investoinneilla. voisitteko te vähän valottaa salaisuuden verhoa tästä investointiin? 300 miljardin, että suuntautuuko se tämmöisiin tulevaisuus, tärkeisiin tulevaisuusinvestoihin, jotta tästä digitaaliagendasta tulisi mahdollisimman konkreettinen ja sitä toivoa ja e, semmoista pärjäämisen halua yrityksissä ja julkisuudessa herättävä. Se on minun kysymykseni. Catherine Steiler. Catherine Steiler olkaa hyvä. Eh, eh, kiitoksia rouva puheenjohtaja. Ja kiitoksia myöskin ministerille. Oli hienoa kuulla se, mitä te sanoitte digitaalisista sisämarkkinoista ja niiden merkityksestä ja siitä, että ne ovat osa reaalitaloutta. Meidän täytyy tunnustaa se tosiasia, että meidän täytyy puuttua digitaalisen syrjäytymiseenkin. Tästä on hyvä esimerkki Skotlannin kansanäänestyksen yhteydestä Äänestystulos oli se, minkä halusinkin. Minä haluan olla osana yhdistöntä kuningaskuntaa, mutta 1,6 miljoonaa ihmistä halusivat repäistä, repäistä itsensä irti yhdistöntä kuningaskunnasta. Hyvin paljon on analysoitu sitä, että ihmiset eivät luota politiikkaan, he ovat pettyneitä politiikkaan, eivätkä ole kiinnostuneita politiikasta. Ja kun katsotaan Euroopan unionia, ja, niin kaikki se, mitä me täällä teemme, täytyy olla kansalaisten silmissä relevanttia ihmisten jokapäiväisen, jokapäiväisten kokemusten valossa. Ja kun tarkastelemme digitaalisia sisämarkkinoita, täytyy tarkastella ihmisiä, ihmisten tietotaitoa, kasvun edellytyksiä ja myöskin ihmisten asennoitumista sen osalta, kuinka digitaaliset asiat ja digitaalinen agenda pystyvät vaikuttamaan ihmisten jokapäiväiseen elämään ja heidän digitaaliseen osallisuuteensa. Juuri tämä digitaalinen syrjäytyminen ja epäluottamus, joka kohdistuu politiikkaan, kuinka tästä ongelmasta päästään eroon? Onko muita kysymyksen esittäjiä? Eli ole, niin sen tapauksessa minä voin esittää kysymyksen. Tänä aamuna Meillä oli koko joukko esityksiä, yksityiskohtaisten tutkimusten esittelyitä, joita valiokunta meille pyytänyt. Sen tarkasteltiin niitä kustannuksia, joita olisi koitunut siitä, että Eurooppa ei olisi ollutkaan. Pikemminkin voitaisiin puhua kenties mahdollisista hyödyistä, joita voidaan saada sisämarkkinoiden toiminnasta irti, mikäli sisämarkkinat saadaan kunnolla toimimaan. Meille mainittiin erittäin merkittäviä lukia, lukuja tavaroiden osalta sisämarkkinoilla voi 200 miljardia syntyä lisäarvoa sisämarkkinoissa niin ikään 10 miljardia. Meille kerrottiin kuitenkin, että mitään ihmeratkaisuja ei ole. Meille kerrottiin myöskin monien esimerkkien avulla, että täytäntöönpano on se, mihin täytyy kiinnittää huomiota, ja että varsinkin jäsenvaltioiden pitäisi paremmin ymmärtää toisiaan ja täytäntöönpano kysymyksiä. Kysyisinkin teiltä, kun te menette huomenna kilpailukykyneuvostoon. Mutta pyytäisin teitä sen sijaan, että te sanotte, että jotakin tullaan saattamaan päätöksensä, niin eh, ei näin voida saada, kun digitaalimaailma laukkaa aina nopeammin kuin me. Se kehittyy nopeammin kuin mitä me ehdimme tehdä jotakin. Innovaatio ja innovointi ei silti pidä lopettaa, mutta kysyisinkin, mihin konkreettisiin toimiin voitaisiin ryhtyä? Ja miten kieltä voitaisiin käyttää, että kuluttajakin ymmärtävät, että missä mennään. Palveluiden ja tavoirauden sisämarkkinoiden hyödyn irtiottaminen. Tämä on helppo sanoa, mutta mitä konkreettisesti voitaisiin tehdä, että kuluttaja saisi eniten hyötyä sisämarkkinoista selkokielellä? Meidän täytyy tarkastaa yksittäisiä toimenpiteitä ja etukäteen pitäisi tehdä korkealaatuisia vaikutusarvioita niin, että taloudesta saataisiin kaikki mahdollinen irti. Tämä saattaisi auttaa meitä pääsemään eteenpäin ja saamaan hyötyä sisämarkkinoista ilman, että ympäri pyörein sanakääntein sanotaan erinäisiä asioita sisämarkkinoista. Minäkin haluaisin konkreettisia toimia ympäripyöreiden puheiden suhteen, jotta kasvua ja työllisyyttä todellakin saataisiin aikaan. Kenties voisitte valottaa hieman tätä kysymystä ja kertoa omista ajatuksistanne tämän osalta. Tämä olisi hyvä asia minun ja myöskin kollegoiden kuulla. Presidente, io partirei proprio dalla sua... Eh, kiitoksia, kiitoksia puheenjohtaja. Minä lähden tästä teidän kysymyksestänne. Se oli oikeastaan enemmänkin huomio ja sitten voinkin mennä Robert Rosvorin kysymykseen. On aivan selvää, että yksi avoimista kysymistä vielä 20 vuoden jälkeenkin. Minä olin opiskelijapuheenjohtaja, kun muistaakseni Brysselissä julkaistiin kertomus Chikinin mietintö e, siitä, että mitä Euroopan puuttuminen maksaa. Aluksi tuo mietintö toivi varsin hyvin. Se antoi kannusteen politiikalle vuosina 1992-1993 ryhdyttiin sisämarkkinoita käynnistämään nyt ongelma, meillä on kaksinkertainen ongelma tänä päivänä. Toisaalta meillä on kustannukset, jotka äh, johtuvat siitä, että emme ole vielä saavuttaneet tavoitteitamme. Äh, toiseksi ei olla tietoisia niistä eduista, joita saavut, asetetut tavoitteet ovat tuoneet e, Euroopan kansalaisille. On aivan selvä, että kriisiaikoina, kun luottamus on murentunut toimielimiä kohtaan, erityisesti Euroopan toimielimiä kohtaan, on vieläkin tärkeämpää tehdä se, mitä te ehdotitte, nimittäin, että yritetään hyvin konkreettisesti selittää, millaisia etuja ja hyötyjä sektori sektorilta tavoitteidemme saavuttaminen saa aikaa, miten se muuttaa kansalaisten päivittäistä elämää. Tämä meidän on kaikkien tehtävä. Te esititte minulle kysymyksen, joka on esitetty enemminkin jäsenvaltion hallituksella eikä niinkään puheenjohtajavaltiolle. Minä voin puheenjohtajavaltion edustajana ainoastaan sanoa, että tämän asioita meidän on edistettävä. Tätä te voitte edistää omissa vaalipiireissänne, joihin teillä on jatkuva yhteys, koska tässä on kyse tiedotustoiminnasta, ja sitä tehän olette Euroopan kansalaisten ääni, eh, ikään kuin kansalaisten megafoni, ja teidän on tätä eh, tietoa välitettävä eteenpäin. Mutta tärkeää on myös katsoa, mitä eh, eurooppalaiset päätökset näyttävät julkisessa mielipiteessä. Me olemme yrittänyt vähentää tätä retoriikkaa, että Bryssel pakottaa meidät tai Eurooppa pakottaa meidät tekemään näin, koska tämä ei ole totta. Nämä päätökset ovat yhteisiä päätöksiä, jotka teemme kaikki. Ja toiseksi emme tee tätä siksi enää, koska se on... Se vie asiaa täysin väärään suuntaan. Kun kuulen vieläkin kollegoita kotimaassani, jotka näkevät Euroopan tällaisena ulkoisena pakkona, niin olen kyllä kauhistunut, koska Mm, jos löytyy tapa tehdä Euroopan unionista vieläkin vähemmän suosittu, on se, että asia katsotaan siltä näkökulmasta, että Eurooppa pakottaa meitä johonkin. Ei. Eurooppa on uusi taso, jolla toimitaan yhdessä, edistetään niitä asioita, joita ei voida tehokkaasti paikallis- tai jäsenvaltion tasolla edistää, ja tällä tavoin saadaan toteutettua yhteisiä tavoitteita, jotka parantavat kansalaisten elämää. Ja sisämarkkinavaliokunnassa teillä on paljon tällaisia kysymyksiä joita työstätte. Kilpailuneuvosto, kilpailukykyneuvosto, ja nyt menen edustaja Koratsan kysymykseen. Sanoin, että huomenna tiedotusvälineet tulevat erityisesti tarkastelemaan tätä investointisuunnitelmaa. Se on erittäin tärkeä kysymys. Minun mielestäni se on tärkeä kysymys, koska olen täysin vakuuttunut siitä, että se, mikä mm, on puuttunut työnjaossa jäsenvaltioiden Euroopan keskuspankin välillä muun muassa on myöskin tällainen investointiohjelma. Jäsenvaltiot eivät ole hyödyntäneet kriisin aikoja tehdäkseen uudistuksia. Myöskin Eurooppa 2020 strategia olisi, voinut, olisi pitänyt nämä uudistukset tehdä. Ja nyt meillä on mahdollisuus viedä eteenpäin näitä uudistuksia, joiden avulla saamme kasvua ja nyt puhun italialaisena. Tiedätte, kuinka kovasti yritämme tehdä uudistuksia Italiassa tärkeillä sektoreilla, jotta saisimme kasvua pitkällä ja keskipitkällä aikavälillä. Ajatellen tässä työmarkkinoita esimerkiksi. Mm, näin tapahtuu kaikissa jäsenvaltioissa. Euroopan keskuspankki työtä vie eteenpäin erinomaisesti. Pääjohtaja Draghi kriisiaikoina yritetään hyödyntää keskuspankin potentiaalia täysin. Minä en voi tietenkään Dragin puolesta puhua, eh, mutta meidän mielestämme tämä on Euroopan keskuspankin rooli. Euroopassa kuitenkin on puuttunut tällainen investointipolitiikka, joka eh, vie eteenpäin Euroopan strategisia tavoitteita ja johon siis liittyy myös tällainen investointi politiikka. Ei ole tietenkään kyse pelkästään sisämarkkinoista eh, Ja nyt vastaan myös edustaja Jaakonsaarelle. Vastaan kahdessa osassa ensimmäisessä osassa. Kysykää sitä Jean-Claude Junckerilta ja hänen komission jäsenen Teillä on mahdollisuus, hieno mahdollisuus siihen. Teillä on kuulemistilaisuudet ennen kuin äänestätte komissiosta kollegiona. Pyydän teitä kysymään komission jäseniltä, miten Junckerin komissio aikoo käyttää niitä 300 miljardia euroa, millaisiin tavoitteisiin, millä aloilla meidän näkökulmasta ne tarvitsee vain katsoa meidän ohjelmaamme. Me olemme siinä määritelleet tiettyjä prioriteetteja ja tässä on mukana esimerkiksi digitaalinen agenda. Olemme antaneet sille suurta merkitystä. Olemme sitä mieltä, että digitaalinen agenda, energia ja liikenne ovat ne kolme suurta prioriteettia, joihin meidän täytyisi äh, keskittää suurin osa tästä uudesta suunnitelmasta. Tämä löytyy myös äh, Van Rompuyn äh, agendasta ja olemme sitä mieltä, että digitaalinen agenda on erittäin tärkeä prioriteetti. Nyt palaan edustaja Koratsan kysymykseen. Tämä ei kosketa ainoastaan televiestinnän yhtenäismarkkinoita jos todellakin pääsemme yhteisymmärrykseen meidän puheenjohtajuuskaudellamme, niin tämä olisi todella tärkeä edistysaskel, koska se on virstan pylväs sisämarkkinoille. Tämä on kunnianhimoinen tavoite, jonka yritämme saavuttaa. Teemme kaikkemme. Sitten on muitakin lainsäädäntöasiakirjoja, joista neuvotellaan meidän puheenjohtajuuskaudellamme jotka ovat hyvin pitkällä, joihin haluamme keskittyä. Ajattelen tässä esimerkiksi ähm, informaatioturvallisuuteen, äh, netin äh, saatavuuteen ja tällaiseen monenkeskiseen järjestelmään. Äh, meillä on useampia yksiköitä, jotka äh, hallinnoivat nettiä, siis tar- tarkoitan tässä internetin hallinnointia. Muistutan myös siitä, että äh, ensimmäinen tapahtuma, jonka äh, järjestimme, oli tämä Digital Venice-tapahtuma, digitaalinen Venetsia. Siellä oli useita jäsenvaltion edustajia, kaikki hallituksen edustajat olivat paikalla ja siellä tarkasteltiin digitaalisen alan suuryrityksiä, mutta myös up yrityksiä nuoria yrittäjiä ja tarkasteltiin sitä, miten voitaisiin nopeasti viedä eteenpäin eurooppalaista digitaalista agendaa. Ja me toivoisimme, että joka vuonna lokakuussa neuvostossa käsiteltäisiin digitaalista agendaa, samoin kuin joka vuosi maaliskuussa on kevät huippukokous, jossa tarkistellaan Eurooppa 2020 strategiaa taloudellista tilannetta, niin me haluaisimme, että joka vuosi hallitusten ja valtion päämiesten tasolla keskusteltaisiin digitaalista agendasta. Tämä on ehdotus, jonka teimme Neli Kruusille Venetsiassa ja joka on myös neuvoston äh, käsiteltävänä. Huomenna kilpailukykyneuvostossa on vielä toinen äh, tärkeä aihe äh, esillä, nimittäin Eurooppa 2020 strategian uudistus. Me puheenjohtajavaltiona valmistelemme eh, tätä keskustelua, jonka tarkoituksena on tehdä epämuodollinen päätös eh, tämän strategian uudistamisessa, joka on tarkoitus sitten hyväksyä keväthuippukokouksessa. Ja me olemme eh, päättäneet esittää kaikissa työryhmissä tämän keskustelun 2020-strategian uudistuksesta. Eli äh, kaikissa muodostelmissa arvioidaan äh, nyt sitä, äh, mikä on toiminut, mikä ei ole toiminut, mitä pitäisi uudistaa 2020-strategiassa. Ja sitten toivottavasti joulukuun huippukokoukseen voimme esittää raportin tilanteesta niin, että voimme valmistella sitten tätä päätöstä, joka hyväksytään maaliskuussa 2015. Puheenjohtaja, sitten haluaisin vielä puhua hiukan tästä digitaalisista kysymyksistä ja vastaan edustaja Stylerille. Me olemme sopineet siitä, että koulutus neuvostossa esillä on eh, Digital Skills, siis eh, digitaaliset pätevyydet. Tästä vastaa kollegani Giannini. Me olemme ajatelleet aivan samoin kuin tekin juuri sanoitte. Sitten eh, asia, jonka kollega Koferaati nosti esiin. Investointiohjelmasta en sano enempää, koska olemme aivan samaa mieltä ja siihen jo vastasinkin. Sitten 2020 strategiasta me olemme sitä mieltä, että saattaa olla hyödyllistä, mutta asia on vielä tarkistettava, haluavatko muutkin jäsenvaltiot näin, että uudelleen tarkasteltaisiin vuoden 2016 budjettipuitteistoa. Silloinhan tämä uudelleenarviointi on suunnitteilla. Ähm, monivuotiset rahoitusnäkymät ovat äh, yleisten asioiden neuvoston äh, tehtävä, mm, mutta meidän pitäisi katsoa, pitäisikö ehkä tätä keskustelua aikaistaa hieman, koska tuon keskus, tuossa keskustelussa voitaisiin analysoida joitakin teidänkin tekemiänne ehdotuksia. Olisi mielenkiintoista äh, nähdä äh, Marion Montin äh, työryhmän tulokset. Siinähän käsitellään nimenomaan näitä omia varoja. Ainakin asia olisi tarkasteltava, että olisiko mahdollista aikaistaa keskustelua tästä asiasta. Sitten Edustaja Koratsa kysyi toimenpiteistä, joihin ryhdymme sisämarkkinoiden täytäntöön panemiseksi, loppuun viemiseksi ja erityisesti mm, liittyen palveluihin. Teemme työtä komission kanssa varmistaaksemme, katsoaksemme mitä toimenpiteitä on vielä tehtävä yksittäisissä jäsenvaltioissa esteiden poistamiseksi, jotta voidaan lainsäädäntöön ottaa mukaan toimenpiteitä, jotka poistavat näitä esteitä? Tämä on yksi näiden kokousten aihe. Meillä on 7. lokakuuta tämä kokous korjaan, koska 8. lokakuutahan meillä on tämä hallitusten ja valtionpäämiesten kokous työttömyydestä, joka järjestetään Italiassa. Ja myöskin tämä eurooppalainen toimintasuunnitelma, kaupan toimintasuunnitelma, joka on esitelty, ja me puheenjohtajavaltiona teemme yhteistyötä komission kanssa löytääksemme kaikki perusteettomat esteet, jotka ehkäisevät rajat ylittävää toimintaa ja rajat ylittävää kauppaa. Ja olemme käynnistäneet tällaisen vertaisarvioinnin nähdäksemme, mihin on ryhdyttävä, jotta tavoitteet saavutettaisiin emme myöskään saa unohtaa sisämarkkinoiden ulkoista ulottuvuutta, jota viemme eteenpäin, nimittäin kauppaneuvottelut. TT, erityisesti TTIP-sopimus ähm, ja jos se viedään oikein eteenpäin, niin se on todellinen sisämarkkinoiden laajentuminen. Puheenjohtaja, vielä yksi tiedotusasia ennen kuin päätän puheenvuoroni. Niin tätä ei ole vielä sanottu. Siitä tärkeää kertoa tämä, että tänä aamuna pysyvien edustajien neuvostossa puhuttiin tullilainsäädännön oikeasta täytäntöönpanosta. Tässä esittelijänä on edustaja Jaakonsaari, Jaakonsaari, kun on kyse siis maataloustuotteista. Ja tänä aamuna hyväksyttiin neuvottelumandaatti, jonka tarkoituksena on aloittaa kolmikantaneuvottelut parlamentin kanssa, eli siis teidän kanssanne mahdollisimman pian. Tarkoituksena on meidän puheenjohtajuuskautemme loppuun mennessä päästä aikaiseen toiseen käsittelyyn. Tämäkin on yksi tällainen konkreettinen este sisämarkkinoilla ja meidän on tässä toimittava muuten viiden vuoden kuluttua. Meillä on taas uusi mietintö siitä, mitä se maksaa, kun meillä ei ole Eurooppaa. Sen sijaan me haluaisimme mietinnön siitä, mitä hyötyä meillä on Euroopasta. Kiitoksia. Tämä oli erinomainen vastaus näin moniin yhteeniputettuihin kysymyksiin. Te havaitsette jo, että valiokunnassa on hieman eri mielisyyttä siitä, mikä on paras tapa toimia, mutta me teemme ankarasti töitä, teemme parhaamme, jotta seuraavien kolmen kuukauden aikana, jonka puheenjohtajakautena vielä kestää, asiat varmasti edistyvät. Kiitos siitä, että olette täällä tänään. Can I just make an announcement before... Ilmoitusasia ennen kuin avustajat ja jäsenet poistuvat paikalta. Haluaisin muistuttaa teitä siitä, että ensimmäinen kokouksemme osa huomisaamuna on tällainen opetustilaisuus. Siellä kerrotaan teille, kuinka e-meeting-applikaatiota voi käyttää, kuinka sitä käytetään. Ja pyydän, että sihteeristö jälleen kerran yön aikana lähettäisi teille linkin sähköpostin kautta, mikäli haluatte seurata tätä esitystä iPhonein tai tabletin välityksellä, niin että ihmisellä on sitten linkki sen välinen kautta, jota normaalistikin käyttäisivät, kun he käyttävät e-meeting-sovellusta. Joten ottakaa huomenna se sähköinen vempain mukaan, jota yleensäkin käytätte, kun seuraatte kokouksia. Ja koordinaattorin kokous alkaa viiden minuutin kuluttua. Kokous päättyy tähän.